jäsenvaltiot soveltavat tätä direktiiviä raja-alueilla eh, rajat ylittävän terveydenhuollon osalta. Suuri osa Euroopan kansalaisista erää raja-alueilla. Ei pidä unohtaa sitä, että Eurobarometri on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan yli 20 prosenttia Euroopan kansalaisista, alle 20 prosenttia Euroopan kansalaisista tuntee oikeutensa. Imkovaliokunnan lausunnossa olemme eh, esittäneet toimenpiteitä näiden, näistä tiedo, oikeuksista tiedottamisen. On tärkeää, että kansalaiset tuntevat oikeutensa, mutta tärkeää on myöskin rahoitus. Rahoitusta oli kolmannessa terveydenhuollon paketissa. Te puhutte hiukan nopeasti. Mutta minun on kuitenkin myös siihen, että on hyvin tärkeää, että meillä on eurooppalainen sähköinen turvallisuus, tässä terveyskortti on tärkeät myöskin kansalliset yhteyspisteet, jotka voivat olla, potilaat voivat olla yhteydessä. Ja on tärkeää, että potilaat raja-alueilla todella kaikissa maissa voivat käyttää näitä palveluita. Minä toivon, että tilanne paranee kaikissa jäsenvaltioissa, koska ihmisten elämähän on kaikkein tärkeintä. Merci. Vous avez la parole, monsieur. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää edustaja Beletti erittäin tärkeästä mietinnöstä, joka liittyy rajat ylittävän terveydenhoidon ja siihen liittyvän direktiivin täytäntöpana. Olen itse lääkäri, joten tämä asia on hyvin lähellä minunkin sydäntäni. Joka vuosi miljoonat eurooppalaiset matkustavat toiseen jäsenvaltioon saadakseen terveydenhoitoa. Samanaikaisesti kansalaiset suunnittelevat hoitoa hoidon saamista muista jäsenvaltioista. Miksi Räätyyttävä terveydenhoito on oikeus, joka kansalaisilla on, ja sitten saavat sairausvakuutuskorvausta omasta maastaan. Räätyyttävä terveydenhoito on äärimmäisen tärkeä asia kansalaisten silmissä. Tämä voidaan varmasti sanoa. Tästä yhteydestä toitaan tervetulleeksi parlamentin mietintöluonnoksen ja päätösosama esityksen liittyy rajoitettava terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanon. Olemme täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Toimenpiteet ovat tarpeen ja täytyy todellakin parantaa direktiivin täytäntöönpanoa. Mietintö hyvin pitkälti vastanti johtopäätöksiä, joita komission oma kertomus teki tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Se julkaistiin viime syyskuussa, kuten te tiedätte. Nyt muutaman hetken verran haluaisin kertoa siitä, mitä olemme tehneet parantaaksemme täytäntöönpanoa. Komissio on tarkastellut direktiivin siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. Se on ryhtynyt nopeasti toimintaan, mikäli elementtejä on puuttunut. Se on ryhtynyt 26 rikkomusmenettelyyn siksi, että täytäntöpano on ollut tai transpositio on ollut myöhäissä tai puutteellista. Kaikki ne rikkomusmenettelyt nyt on saatu päätökseen. Komissio on nyt sitten siirtynyt syvälliseen analyysiin sen osalta, kuinka direktiiviä sovelletaan ja mitä toimenpiteitä on tehty käyttöön kussakin jäsenvaltiossa. Ja nyt työ on tuottanut tulosta. Jo monet jäsenvaltiot ovat muuttaneet lainsäädäntöään potilaiden edun mukaisesti. Voin vakuuttaa teille, että komissio jatkossakin käy intensiivistä vuoropuolisen valtioiden kanssa varmistaakseen parhaan mahdollisen direktiivin kansallisen lainsäädännön, kansallisen lainsäädäntöön siirtämisen. Liikkumavaraa on lainsäädäntöön siirtämisessä, mutta valitettavasti EU-kansalaisia edelleenkin syrjitään, kun he pyrkivät saamaan hoitoa muista EU-jäsenvaltioista. Usein potilailla on edessään hyvin monimutkaisia hallinnollisia menettelyitä myös, kun he suunnittelevat hoitoa ulkomailla. Voimme ryhtyä toimiin, jotta voidaan tällaiset epäkelut käytänteet poistaa. 3. tammikuuta komissio ryhtyy rikkomusmenettelyyn kahta jäsenvaltiota vastaan. Kyse on säännöstä, joka liittyy siihen, että mm, siihen miten terveydenhoitokuluja korvataan mietintökertomuksessa tarkastella nimenomaan sairausvakuutuskorvauksia. Haluamme yksinkertaistaa menettelyitä niin, että potilaat saavat sellaista kohtelua kuin mitä direktiivi edellyttää. Ja kansalaisten oikeuksiin kiinnitys Olemme täysin samaa mieltä valiokunnan suosituksista sen osalta, että jäsenvaltioiden täytyy antaa riittävästi rahoitusta kansallisia yhdyspisteitä varten. Voin vakuuttaa teille, että että komissio jatkossakin tukee kansallisten kontaktipisteiden perustamista ja myöskin välinevalikoimaa. Tätä koskeva kertomus tulee julkaisemaan pikapuolin. Kontaktipisteiden toiminnan tehokkuus täytyy varmistaa niin, että potilaat saavat asianmukaista tietoa ja muita etuja kontaktipisteiden kautta. Etenkin raja-alueilla tällaiset toimenpiteet ovat tärkeitä. Tässä suhteessa komissio tukee alueellisten ja paikallisten terveydenviran, terveysviranomaisten alustaa, yhteistyöalustaa. Mietinnössä mainitaan kaksi tärkeää seikkaa. Ensinnäkin 24 Euroopan jäsenvaltion viiteverkoston perustaminen, joka edistää harvinaisten sairauksien hoitoa rajoitettavasti. Se antaa myös joitakin haasteita mukaan luettuna kansallisten terveydenhoitojärjestelmien integroiminen yhdistäminen toisiinsa. Kiitän siitä, että vetoatte jäsenvaltioihin, jotta jäsenvaltiot tulisivat mukaan tähän eurooppalaiseen verkostoon. Ja digitaaliset ratkaisut, olen tässä samaa mieltä teidän kanssani. Juuri hiljattain komissio julkaisi suosituksen, joka liittyy eurooppalaiseen sähköiseen terveydenhoitokorttiin. Tarkoituksena on varmistaa se, että ihmiset voivat äh, itse rajat ylittävästi saada omat terveystietonsa käyttöönsä. Suomi ja Viro ovat aloittaneet jo myöskin reseptien yhteisen käytön tai reseptitietojen jakamisen keskenään. Tämä parantaa myöskin potilaiden voisuutta saada räätälöitysti palveluita. Tämä mietintö on erittäin tärkeä panos räätyttävää terveydenhoitoa koskevan keskustelun. Jään nyt odottelemaan teidän lopullista mietintöänne ja voin vakuuttaa teille, että komissio tulee erittäin huolella tutustumaan teidän tekemiin suosituksiin. Lähentyminen näissä kysymyksissä johtaa siihen, että voidaan edetä tarkoituksenmukaisesti eteenpäin tällä tiellä niin, että Euroopan terveydenhuoltojärjestelmät voivat lähemmin yhdistää toisiinsa. Kuulemme nyt poliittisten ryhmien puheenvuorot. Edustaja Busoi, yksi minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kollega Ivo Beletiä ja onnitella häntä. Äh, tämä puitteissa teki mahdolliseksi äh, kansalaisille saada kaikissa jäsenmaissa korvaukset äh, hoidostaan paljon helpommin. Tämä on hyvin käytännönläheinen ratkaisu ja tulee hyödyttämään potilaita. Minä estin tarkistuksia ja tuin tätä mietintöä. Parlamentin jäsenen uraani ennen vuonna 2010 pääsin mukaan toimenpanemaan tätä lainsäädäntöä Romaniassa ja nyt meillä on olemassa kuitenkin sellaisia pyrkimyksiä, jotka pyrkivät estämään rajat ylittävää terveydenhoitoa toteutumasta. Esimerkiksi korvauksia ei haluta maksaa. Ja tämän lisäksi meillä on hyvin paljon potilaita Euroopassa, jotka eivät tunne oikeuksiaan. Tämä on kuitenkin perusoikeus Euroopan perusoikeuspuitteiston mukaan, ja komission pitäisi vahvistaa, varmistaa se, että jäsenmaat toimeenpanevat direktiiviä oikein. SND-ryhmän puolesta edustaja Völkkänen kaksi ja puoli minuuttia. No, rouva puhemies, haluaisin aluksi kiittää esittelijä Belletti erittäin hyvästä yhteistyöstä. Tässä olemme uskoakseni kaikki yhtä mieltä tavoitteista, nimittäin eurooppalaisten potilaiden hyvinvointi on etualalla ja haluamme, että ihmiset myöskin voivat saada hoitoa yli rajojen. Kun nyt kuitenkin on tutkittu, miten säädöksiä on pantu toimeen, edelleenkään ei toimi ongelmitta rajat ylittävä hoito. Rajat ylittävän terveydenhuollon kautta yritämme saavuttaa sen, että potilaat voisivat käyttää laadukkaita laadukkaasti, korkeatasoista ja turvallista terveydenhuoltoa ja viime kädessä myöskin saavat kustannukset korvattua. On kuitenkin vaikea selittää kansalaisille sitä, että 86-22 jäsenvaltiosta on ollut toimenpanossa niin hitaita, että Euroopan komissio joutui käynnistämään rikkomismenettelyn. Eurobarometrin mukaan vuodelta 2015 yli 20 prosenttia kansalaisista ei edes tiennyt, että heillä oli mahdollisuus saada hoitoa rajat ylittävästi. Kaksi vuotta direktiivin toimeentulon voimaantulon jälkeen suurin osa mistä ei tuntenut oikeuksiaan. Ja ajatellen terveydenhuoltoa tiedon tarve on hyvin tärkeää ja tämänhetkinen taso ei ole suinkaan tyydyttävää. Tässä kaiken kaikkiaan kansalliset yhteyspisteet ovat ne, joilla on erittäin merkittävä rooli ja niiden täytyy ehdottomasti kaikkien kannalta yl- ymmärrettävällä tavalla antaa tietoa. Laaja tiedotuskampanja, kansalli- jonka järjestäisivät kansalliset yhteyspisteet, on niissä erittäin tärkeää kansalaisille. Se, että saa täsmällistä tietoa, on perusedellytys sille, että voi myöskin vaatia oikeuksiaan, ja siksi aivan oikein mietinnössä vaadimme juuri tätä. Kuluttajasuojan kannalta tarvitaan lisää avoimuutta ja selkeyttä siitä, kuka tarjoaa palveluita, tehdä selväksi se, mitä palveluita tarjotaan ja korvataan terveydenhuollon alueella. Ja esittelijä on todennut, että tässä korvausmenettelyssä on varaa parannuksiin. Ja lopuksi Minun ryhmälleni on tärkeää, että myös rokotukset vedetään mukaan soveltamisalaan, koska on yhä enemmän rokotusten vastustajia ja sairaudet, joista uskottiin päästävän eroon, palaavat takaisin. Tämä on vaara, jota ei voida hyväksyä. Siksi myös näiltä osin olisi hyvä täydentää mietintöä. Kiitos. Äh, kiitoksia. Edustaja Krupa, ECR-ryhmästä puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Votna mogłaby być wielką szansą. Paljon kiitoksia. Rajat ylittävä terveydenhuolto voisi olla hieno mahdollisuus potilaille, niille, jotka eivät helposti saa koti ja sen valtiossaan hoitoa. Sopimus takaa korkean terveydenhuollon tason. Terveydenhuolto kuitenkin riippuu jäsenmaista. Tämän seurauksena erityisesti rajaseutujen asukkaat vanhoissa Euroopan unionin valtiossa tietävät tämän. Eräät matkustavat myöskin köyhempiin jäsenmaihin, jotta saisivat halvempaa terveydenhoitoa. Monissa maissa kärsitään siitä, että kansalaisilla ei ole pääsyä terveydenhuollon piiriin. Luonnollisesti tietoisuus on tarpeen. Me tarvitsemme yhteyspisteitä. Kuitenkin haluaisimme saada aikaan sellaisen tilanteeseen, tilanteen, että harvinaisista taudeista kärsivät ihmiset saisivat apua. Nämä sairaudet koskettavat melko harvoja ihmisiä ja heidän on vaikea saada hoitoa sairaudelle. Ja meidän täytyy levittää tietoa näiden harvinaisten tautien hoidosta. Ja meidän täytyy myöskin etsiä uusia lääkkeitä. Nykyiset lääkkeiden hinnat ovat äh, aivan liian korkeat. Pandemian ja epidemioiden yhteydessä äh, on myöskin tärkeää, että rokotus säilyy jäsenmaiden toiminnan piirissä. Kiitos. Edustaja Selimovic äh, ALDE-ryhmästä puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President, and thanks to the rapporteur and other... Kiitos. Oh, sorry. Kiitos puhemies, kiitos esittelijälle erinomaisesta työstä. Rajoitettava terveydenhuolto on Euroopassa yhä tärkeämpi asia, koska Euroopan kansalaisilla on vapaa oikeus liikkua maasta toimeen toiseen. Tämä on hyvä asia. Siksi meillä on velvollisuus saada tämä toimimaan kunnolla. Yksi tärkeä osa-alue on terveydenhoitoalan palveluntarjoajien toiminnan avoimuus. Ja täytyy olla myöskin tieto siitä, saako sairausvakuutuskorvauksen ja minkälaiseen hoitoon on oikeus. Koska muuten ihmiset eivät mene sairaalan toiseen maahan. Avoimuusmekanismi ja oikeus saada korvaus ja myöskin valitusmekanismi. Ne ovat kaikki asioita täytyy parantaa, koska muuten ihmiset eivät mene sairaalan toiseen maahan, mikäli eivät tiedä, että kaikki toimii kunnolla. Terveydenhoitoa koskeva direktiivi voi olla hyvä eurooppalainen vastaus globalisaation aiheuttamiin ongelmiin. Sen täytyy olla kuitenkin sellainen, että sitä parannetaan vielä, koska sen täytyy tarjota ratkaisuja, jotka toimivat käytännössä. Guerman puolesta edustaja Konesko puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Arvoisa komission jäsen, haluaisin kiittää kollega Belletiä erinomaisesta mietinnöstä. On tärkeää, että potilasryhmät, tietenkin sellaiset, joilla on harvinainen sairaus, heidän osaltaan voidaan todeta, että parasta on usein rajat ylittävä terveydenhuolto. Ja on tärkeää myös, että jaetaan tietoa ja myöskin jaetaan resursseja silloin, kun on kysymys harvinaisista sairauksista, koska niitä ei voida ratkaista yksittäisten valtioiden tasolla, vaan nimenomaan ottaen huomioon koko Euroopan unionin voimavarat. On ponnisteltava niin, että voidaan myöskin tunnustaa erilaisia toimenpiteitä rajat ylittävästi ja myöskin vähentää hallinnollisia esteitä, jotka ovat esteenä rajatuille terveydenhuollolle. Myöskin on tärkeää, että voidaan käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Ja minusta on hyvin tärkeää se, että vedotaan siihen, että yksinkertais, yhdenmukaistetaan rokottamisvelvoitetta koko Euroopan unionissa, etenkin kun on alueita, joilla esiintyi sairauksia, joista oletimme, että ne olisi jo aikaa sitten hävitetty. Ja meidän pitää myöskin käsitellä kielteisiä ulkoisia piirteitä, jotka liittyvät rajat ylittävään terveydenhuoltoon. Tässä tarkoitan niin sanottua sitä, että tällaista rinnakkaista eli terveiden lääkkeiden vientiä, ja tämä on jotakin, mikä vaarantaa terveydenhuoltojärjestelmän erinäisissä maissa, ja vetoan siihen, että tämä käytäntö lopetetaan. Une minute, madame Chini. Edustaja Metsä, vihreästä yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia edustaja Beille tästä erittäin hienosta työstä. Vain 17 prosenttia eurooppalaisista on saanut tietoa siitä, että heillä on oikeus saada rajat ylittävää terveydenhoitoa. Jos haluamme tosissamme saada räätylittävät terveydenhuoltopalvelut toimimaan, meidän täytyy aivan ehdottomasti luoda kansalliset yhteyspisteet. Se, että voimme toimia yhdessä, tehdä räätylittävää yhteistyötä, tekee meistä vahvempia. Esimerkiksi kun kyseessä on tutkimus tai harvinaisten sairauksien hoito. Tästä syystä me taistelemme, jotta eurooppalaista eh, viiteverkostoa vahvistettaisiin, ei jotta meillä olisi eh, erityisiä keskuksia, niitä 30 tuotta, Euroopan unionin kansalaista varten, jotka kärsivät harvinaisista sairauksista. Me tarvitsemme myöskin valvontaa ja meidän tulee pyrkiä välttämään kaikenlainen väärinkäytös korvauksien maksamisessa. Yksi asia on kuitenkin aivan selvää. Potilaan täytyy olla toimimme keskiössä. Hänen täytyy päästä inklusiiviseen hoitoon, saada tietoa oikeuksistaan ja siitä, kuinka näitä oikeuksia käyttää. Tämä koskee kaikkia ihmisiä, myöskin asunnottomia henkilöitä. Heillä on kaikilla oikeus terveydenhuoltopalveluihin. Kiitoksia. Edustaja, meillä ENF, olkaa hyvä. La mobilité transfrontalière... Kiitoksia puhemies. Rajat ylittävä terveydenhuolto koskee niitä Euroopan unionissa olevia, jotka ovat täällä laillisesti. Ja kun ihmiset eh, kulkevat eh, vapaaehtoisesti rajan yli eh, ilman, että erilaiset esteet tai työttömyys tähän vaikuttavat, tämä pitäisi olla mahdollisimman helppoa. Tämä liittyy direktiivi 2011 terveydenhuoltopalveluiden osalta. Hoitajan korvauksen pitää olla kansallinen, kansallisen tason päätös, mutta yhteistyö on tärkeää, että voisimme varmistaa sen, että kaikissa jäsenmaissa saadaan yhtä hyvää hoitoa. Meidän täytyy saada tämä hyvin vanha ideaali toimimaan. Kuitenkaan tämä ei saa olla minkäänlainen tekosyy maahanmuuttoasioissa. Me haluamme täydellistä tarkkuutta, jotta direktiivi toimisi oikein ja jotta väärinkäytöksiä sen yhteydessä vähennettäisiin. Edustajan Peterille yksi minuutti. Kiitoksia. Ja erityiskiitokset eh, Ivo Belletille erämaisesta mietinnöstä. Kyse on tekstistä, asiakirjasta, jonka kansalaiset voivat samaistua – kun direktiivi hyväksyttiin, sitä ennen piti viedä asia oikeuteen. Tehtävätti varmistaa, että kansalaisilla on oikeus saada terveydenhoitoa toisista jäsenvaltioista ja saada sitten sairausvakuutuskorvaus omasta maastaan. Monet potilaat ovat kuitenkin havainneet, että eivät ole saaneet tarvitsevansa hoitoa tai sitten, mikä he saaneet hoitoa, eivät ole saaneet sairaankuljetuskorvausta omasta maastaan. Nämä ovat ongelmia, mutta eivät ainoita ongelmia. Nyt ei, ei tarvita uutta direktiiviä, vaan pikemminkin sitä, että tämän olemassa oleva direktiivi pistetään täytäntöön. Räätyyttävä terveydenhoito on vasta sitten mahdollista. Une minute Tante. Edustaja Dallin puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Yksi päähyöty Euroopan unionissa on se, että on oikeus saada terveydenhuoltoa missä tahansa jäsenvaltiossa. Ja tuo oikeus myös, että saa korvauksen tästä hoidosta, jota on saanut oman maan ulkopuolella. Tämä oikeus tulee tietysti yhä tärkeämmäksi siksi, että elämme aikoja, jolloin kehittyy nopeasti erilaisia äh, tapoja ja näiden eri asioiden täytyy olla yhteydessä toisensa, joten on tärkeää, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä käyttämään kaikkia terveydenhuoltojärjestelmiä, että tämä mahdollisuus olisi kaikilla kansalaisilla riippumatta siitä, missä he ovat. Täytyy olla myöskin varmaa, että on oikeat puitteet, meidän pitää helpottaa yhteistyötä, lisätä yhteistyötä eri alueilla, jotka ovat yhteydessä lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon. Ja haluaisin mainita esimerkiksi sähköiset terveyskortit ja myöskin harvinaisten sairauksien käsittely, mutta tämä ei ole kuitenkaan asia, joka koskettaa vain yhtä jäsenvaltiota tai kahta, vaan kaikkia. Kysymys on rajat ylittävästä asiasta ja tässä on todella tärkeää, että Euroopan unionissa syntyy tätä kautta myös lisäarvoa. Ja tärkeää on se mm, selvittää se, miten monet kansalaiset olivat tietoisia omista oikeuksistaan ja oikeudestaan saada korvaukset silloin, kun he saavat terveydenhuoltoa oman jäsenvaltionsa ulkopuolella. Ja jäsenvaltioiden täytyy myös tiedottaa potilaita heidän oikeuksistaan. ja Heidän pitää helpottaa tämän tyyppistä terveydenhuoltoa ja vakuuttaa, että tämä on mahdollista. Edustaja Marias, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Rajat ylittävä terveydenhuolto hoito on yksi Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuksista. Menneisyydessä oli mahdollista, että potilaat saattoivat matkustaa toiseen jäsenmaahan leikkaukseen tai hoitoon. jonkinlaista eivät saaneet omassa maassa, mutta tämä aiheutti ongelmia ähm, hoitojen korvauksien suhteen. Nyt tilanne on muuttunut. Ihmiset matkustavat ulkomaille maihin, joissa terveydenhuolto on halvempaa. Me tarvitsemme tätä direktiiviä, mutta komission jäsen Arvid Kaitinen

Kun puhumme terveydenhuollosta, puhumme vapaasta liikkuvuudesta, jotka ovat Euroopan unionin perustavalaisia periaatteita. Eurobarometri osoittaa selvästi, että terveys on keskeinen asia kansalaisille. Olimme kuitenkin tietoisia siitä, että toimivalta on jaettua terveydenhuollon kysymyksessä, ja tämä on hyvin herkkä kysymys. Meillä on direktiivi, joka on erityinen, kunnianhimoinen mutta sen eh, toimenpano on ollut hyvin erilaista eri Euroopan jäsenvaltioissa. Haluaisin lisätä, että jotta tämä direktiivi olisi menestyksekäs, me tarvitsisimme sitä, että jäsenvaltiot sitoutuvat selkeästi, että niiden että myöskin vahvistavat omaa julkista terveydenhuoltoaan. Ja tämä direktiivi ei koskaan vaiheessa voi korvata jäsenvaltioiden sitoutumista omaan julkiseen terveydenhuoltoonsa. Siksi uskon, että meidän täytyy askelasteita alkaa panemaan tätä toimeen. Voisitko puhua hiukan hitaammin? Tivo. Eli parantumasta askelasta tavoite tavoitelta lähtien liikkeelle eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Tällainen yrittävä terveydenhuolto, ei, sen, sen täytyy liittyä tämän kortin harmonisointi ja tätä kautta tehdään mahdolliseksi se, että syntyy uniservallisuus, joka mahdollistaa sen, että opiskelijat, eh, itse asiassa että kaikki kansalaiset voivat käyttää tätä korttia. Ja, ja myöskin sitten se, että kun jo hyväksytään eh, lääkemääräykset, reseptit, ja on tärkeää, että tämä direktiivi asettaa yhdeksi tavoitteeksi sen, että myöskin puhutaan digitaalista eh, terveydestä, mikä merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden täytyy osallistua alusta lähtien tähän. Nimittäin julkiset terveysjärjestelmät ovat kaikkein paras tuki sille, että tiedosta pidetään huolta ja että myöskin äh, eri järjestelmät pysyvät tasapainossa. Ja siksi tämä järjestelmä on asia, jota komissio suunnittelee, on tärkeää, että siihen vedetään mukaan nimenomaan julkiset tahot eri jäsenvaltioista. Une minute maintenant, monsieur Gerike. Edustaja Gerike, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dear President, dear colleagues, the implement- puhemies, kollega. kertomus osoittaa, että edistystä on tapahtunut räjähtysessä terveydenhoidossa. Euroopassa voimme varmistaa toimien laillisuuden, kun on kyse arvestesairauksista. Niiden hoitamista täytyisi edistää rätytävällä tavalla. Byrokratia ei saa estää kansalaisten oikeuksien toteutumista terveydenhoitokysymyksissä. Tärkeää olisi tiedottaa kansalaisille heidän oikeuksistaan saada ter- rajoitettavasti terveydenhoitopalveluita direktiivin mukaisesti. Komission pitäisi ryhtyä tiedotuskampanjaan, jotta kansalaiset tietäisivät olemassa olevista kansallisista kontaktipisteistä. Näiden toimintaa pitäisi parantaa niin, että kansalaiset tarvittava tieto olisi relevantimpaa. Kans- komission pitäisi luoda jonkinlainen formaatteilta kansallisia kontaktipisteitä varten niin, että niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä kansalaisille, jotka haluavat äh, käyttää hyväksi räätyyttäviä terveyspalveluita. Edustaja Liisa, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank, Frau Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Jos allakulla on syntymäpäivä, mitä me silloin toivotamme tälle ihmiselle? Me toivotamme ennen kaikkea terveyttä. Ja siksi terveyden tulisi olla enemmän politiikan keskiössä myös Euroopan unionissa silloin, kun me olemme vastuussa asiasta, mutta on monia asioita, joissa meillä on toimivaltaa kansanpuolueelle. Tämä on keskeinen asia. Äskettäin puheenjohtajamme Manfred Beberin äh, eh, kehotuksesta olemme työstäneet äh, paperi, jonka käsitteli syövän torjuntaa. Tähän liittyy myös henkilökohtaista taustaa, miksi tämä asia oli niin tärkeä. Ja tuossa paperissa me toteamme toisaalta, että haluaisimme tehdä kaikkemme, minkä voimme, jotta 20 vuoden kuluttua ei kukaan enää joudu kuolemaan tähän hirveään sairauteen. Olemme tehneet monia äh, otan monia asioita esille, muun muassa esitelleet komissiolle, että sen tulisi Euroopan horisontitutkintaohjelmassa ottaa yhdeksi keskeiseksi asiaksi eh, syövän, lasten syövän, mutta tärkeäksi olemme todenneet myös sen, että pannaan paremmin toimeen direktiivi, joka koskee potilaiden oikeuksia. Siksi suuri kiitos Ivo Belletille, joka teki tämän mietinnön, ja toivon kovasti, että täysistunnossa laaja enemmistö tukee tätä mietintöä. Jäsenvaltioiden täytyy lakata vain äh, lähtee, ajat, lakata ajatelmasta vain lyhyellä tähtäyksellä ajatellen omaa kukkaroaan. Täytyy todella ottaa potilaat äh, tässä tärkeäksi ja tämä on herätyshuuto potilaille, jäsenvaltioille, ne ottavat potilaat huomioon. Äh, paljon kiitoksia. Nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalista. Edustaja Fari, olkaa hyvä. Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer antes mais ao Ivo Vela pelo excelente trabalho. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Ivo Beletiä. Euroopan unionin pohjaa yhteistyölle ja terveys ja solidarisuus ovat hyvin tärkeitä arvojamme. Tästä huolimatta direktiivi ei ole vielä toteutunut täydellisesti. Sairaat eivät saa aina hoitoa. Myöskin asiantuntijat tunnustavat tämän. Meillä on hyvin paljon esteitä hoidon tiellä tämän direktiivin myötä meillä on ollut hyvin paljon erilaisia hyviä pyrkimyksiä. On tärkeää toimeenpanna direktiivi. Tämä on tärkeää potilaille ja kaikille muillekin eurooppalaisille, niille esimerkiksi, joita koskettavat harvinaiset sairaudet. Meidän täytyy tukea eurooppalaisia verkostoja, meidän täytyy kasvattaa tietoisuutta ja meidän täytyy keskittyä eurooppalaisiin huippu yksiköihin. Tässä haluaisin myöskin viitata sähköiseen terveydenhoitoon, e-healthiin. Tämä on jotakin, mikä pitäisi ottaa mukaan. On hyvin tärkeää, että me otamme myöskin rokotusohjelmat huomioon. Tämä tekee Euroopasta oikeudenmukaisemmin. Kiitoksia. Hyvä. Edustaja, te puhuitte nyt ehkä hiukan liian nopeasti. Edustaja Hetman, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, cieszę. Hyvät kollegat, minusta on hyvä, että Euroopan parlamentti keskustelee rajat tämän terveydenhuollon direktiivistä Voin vain kiittää eh, esittelijää tästä. Kahdeksan vuotta on kuulunut tämän direktiivin hyväksymisestä, mutta ihmiset ovat tuntevalle tietoisia siitä, että voivat saada korvauksen hoidosta, joka tapahtuu toisessa jäsenvaltiossa. Euroopan unionin toimielinten täytyy harjoittaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tietoisuuden lisäämiskampanjat, jotka koskevat nimenomaan kansallisia yhteyspisteitä, ovat hyvin tärkeitä, koska nuo pisteet tarjoavat suurimman osan tiedosta. Mietinnössä viitataan hallinnollisiin ja oikeudellisiin esteisiin, jotka täytyy poistaa, koska tämä kaikki liittyy nimenomaan siihen, että direktiivi on väärällä tavalla siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Kustannusten korja- korvaamisen tulisi tapahtua normaalin nopean käsittelyn puitteissa. Edustaja Vatman. Kollegas. No, paljon kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Me keskustelimme nyt erittäin tärkeistä kysymyksistä, nimittäin rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Haluaisin kiittää limburgilaista kollegaani Ivo Veletiä hänen äh, kovasta työstään Kuten todettua, tämä aihe on erittäin tärkeä. Me kaikki tiedämme aivan liian hyvin sen, että tavalliset kansalaiset eivät yksinkertaisesti tunne oikeuksia. 2015 eurobarometri totesi, että 25 prosenttia ihmisistä vain tunsi nämä oikeudet. Siksi meidän täytyy vahvistaa toimintaamme niin, että kansalaiset tietäisivät oikeutensa parhaan mahdollisen terveydenhoidon saamisen alalla. Tästä syystä meidän pitää auttaa kansalaisiamme. Tiedämme kaikki myöskin, että jos terveydenhuoltopalveluita rajat haluaa, byrokratiaa on liikaa. Meidän pitäisi luoda tällaisia yhteyspisteitä, yhden luukun ratkaisuja jäsenmaihin niin, että kansalaiset saisivat nopeasti tarvitsemansa tiedon. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja. President. Kiitos puheenjohtaja. Niin, aivan selvästi ilman epäilystä terveys on se kaikkein tärkein asia, joka meillä on ja sitä pitää suojella kaikin mahdollisin keinoin ja rajat ylittävän terveydenhoidon direktiivi auttaisi ihmisiä pääsemään terveydenhoitoon omassa jäsenvaltiossaan ja muualla Euroopan unionissa, erityisesti omassa naapurimaassaan. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta helpotamme tällaista liikkuvuutta potilaiden kohdalta. Tätä voidaan edistää byrokraattisia esteitä poistamalla ja määrittelemällä se, miten ihmisten, ihmisille maksetaan korvauksia ja miten estetään petoksia. Ja tietysti myös äh, tartuntatauteja, mutta kuten Kreikan tapauksessa meillä on vaikeuksia. Ja, vielen Seuraava puhuja. Ich ähm, lebe im Grenzraum aus Belgien, das heißt ähm, viele Menschen. Belgian raja-alueella on paljon belgialaisia ihan luonnollisista syistä. Saksassa lääkärin pakeille meneviä henkilöitä. Saksassa näin paljon tämä tilanne ei oikeastaan enää ole ongelmallinen, tai Belgiassa ei ole tilanne enää niin ongelmallinen, koska on olemassa sopimus, jonka nojalla belgialaiset voivat käydä lääkärissä Saksassa. Besten potilas haluaa tervehtyä, hän haluaa parhaan mahdollisen lääkärin omalla kielellään ja tähän meidän pitää pyrkiä. Me puhumme hyvin paljon siitä, mikä ei suju, mutta meidän pitäisi puhua enemmän siitä, mikä toimii. Meillä on näitä potilasvyöhykkeitä ja ne ovat erinomainen esimerkki siitä, miten pitäisi toimia. Ja komissiolta pyytäisin, että tätä asiaa viedään eteenpäin. Ja jos se ei onnistu, niin pitää pitäisi tehdä sitovaa, koska potilaat haluavat tervehtyä ja se onnistuu, jos toimimme tällä tavalla. Kelly. Uh, niin, kiitos. Sanotaan, että terveys on vaurautta ja se on ihan totta, koska mikään vauraus ei ole minkään arvoista, jos terveyttä ei ole modernissa yhteiskunnassa. Kun taloudet kasvavat, meidän täytyy varmistaa kaikin keinoin, että kansalaiset pääsevät terveydenhuollon piiriin mahdollisimman helposti terveenä tämä asia ei välttämättä tule mieleen, mutta sairaana sitten kaikki lisäbyrokratia vaikeuttaa vain asioita ja hoidon saamista. Ja siksi tämä Euroopan rajat ylittävä terveydenhoitodirektiivi on niin tärkeä. Ihmiset tarvitsevat lisää tietoa, lisää tiedotuskampanjoita ja byrokratian vähentämistä. Terveydenhoitoa on saatavilla, apua on saatavilla, mutta kansalaiset eivät välttämättä pääse siihen käsiksi ja tämän täytyy olla ensisijainen tavoite tässä. Liisa puhui tässä syövänvastaisesta taistelusta. Minäkin olen tässä työssä mukana ja Euroopan parlamentissa täällä on lounastapaaminen epilepsian vastaiseen työhön liittyen ja meidän täytyy todella tavoittaa kansalaiset. Ja onnittelut vielä Ivo Belletille onnittelut tästä mietinnöstä. Vous pourrez lui dire directement ce que vous faites d'ailleurs. Monsieur Androukaitis, sitten äh, Andri Kaittis saa puheenvuoron äh, vielä keskustelun lopuksi ja sitten vielä Ivo Pelet. Madam President, thank you very much. Kiitoksia, puhemies. Oli hienoa kuunnella teitä. Ja haluaisin kiittää kaikkia sanoistanne. Toistan, että nyt on hyvä aika järjestää tiedotuskampanjoita Euroopan unionissa – Euroopan parlamentin vaalit ovat pian tulossa. Ja meidän täytyy pitää tämä asia esityslistalla. Ja ottakaa tämä mukaan kampanjoihin. Te voitte esitellä omia ohjelmianne kansalaisille. No tietysti eri jäsenvaltioissa on eri käsityksiä toisiaisuusperiaatteesta ja miksi tietoisuus on niin alhaisella tasolla. Jos jäsenvaltiolta kysytään terveydenhuoltopalveluista, niin he sanovat, että niin se kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Se on mantra, jota toistellaan. Jos katsotaan näitä arviointeja, niin voitte nähdä, kuinka haluttomia ollaan tekemään enemmän Euroopan tasolla. Toisiosuusperiaate on käsitetty väärin. Jos ei voida auttaa ihmisiä saamaan mahdollisimman hyvää terveydenhoitopalvelua, niin heidän pitäisi sitten antaa mennä rajan yli ja saada hoitoa muualta. Mutta mitä voidaan muuttaa mentaliteetteja, siitä on kyse. Ei riitä se, että meillä on vain suunnitelmia ja kansallisia yhteyspisteitä, vaan meidän pitää muuttaa nyt käyttäytymistämme ja sitä, miten asiasta puhutaan. Meillä on yhteisiä tavoitteita, kun ajatellaan rajat ylittävää terveydenhuoltoa kansalaisille. Ja tämä lähentyminen on tärkeää. Meidän täytyy poistaa rajoja terveydenhuollosta. Ja mietinnössä on mainittu tärkeimpiä pilareita, jotka liittyvät esimerkiksi korvauksiin ja terveystietojen vaihtaminen, hallinnolliset menettelyt, tiedottaminen ja monet muut asiat. Ja komissio tarkastelee sitten, miten näitä suosituksia voidaan viedä eteenpäin sitten, kun mietintö on hyväksytty. Vielä kerran haluaisin korostaa, että komissio ryhtyy toimiin, mikäli direktiiviä ei noudateta. Ja kannustamme jäsenvaltioita toimimaan niin, että voidaan torjua potilaiden syrjintä. Ja haluaisin vielä kiittää ympäristövaliokuntaa sen tekemästä työstä tässä asiassa ja erityisesti haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtaja ja, ja varapuheenjohtajia ja esittelijää Belettiä sekä varjoesittelijöitä. Te olette vaikuttaneet huomattavasti tähän keskusteluun ja me voimme vaikuttaa terveydenhuollon laatuun ja saatavuuteen. Kiitos. Ah, because the question was from... Ai niin, sitten vielä tuli yksi kysymys Marjakselta Kreikan flunssatilanteesta. No se koskee nyt kaikkia jäsenvaltioita. Meillä on riittävästi rokotteita kausi-influenssaa vastaan, mutta epidemia syntyy, jos ihmiset eivät rokotuta itseään. Myös Kreikassa on rokotteita ja viranomaisten Kreikassa pitää tehdä enemmän ja tiedottaa asiasta. Mutta rokotusten vastustajat käyvät kuolettavaa kampanjansa, eli muistakaa rokotukset ja tukekaa rokotuksia kampanjoissanne. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro vielä lopuksi Belletille. Olkaa hyvä. Thanks. Thanks very much. Uh, Kiitoksia tästä keskustelusta. Lopuksi toteaisin Marjasin kommenttiin, että Tähän ehdotukseen liittyy myös rokotuksiin liittyviä tarkistuksia ja Marjas itse asiassa va- vastusti näitä muun ryhmänsä tavoin. Kiitoksia kollegat, kiitoksia komission jäsen. Minusta meillä on oikein laajamittainen tuki tämän direktiivin täytäntöönpanon takana. Se saadaan pantua täytäntöön hyvällä tavalla ja komission jäsen oli hyvä, että te kerroitte, että panostatte vielä lisää menettelyjen yksinkertaistamiseen ja toisekseen myös kansallisten yhteyspisteiden vahvistamiseen keskitytään myös. Se on hyvä. Ja tuemme näitä teidän ponnistelujanne näissä asioissa. Ja varmasti parlamentin jäsenillä on tässä asiassa suuri, suuri rooli vaalikampanjan aikana ja ensi toimikaudella. Me emme halua tietenkään kannustaa potilaita välttämättä hakeutumaan hoitoon toiseen jäsenvaltioon, mutta varsinkin raja-alueilla ihmiset, joilla on krooninen tai harvinainen sairaus, saavat ehkäpä tehokkaampaa hoitoa edullisemmin naapurimaassa. Ja siksi kansalaisten intressit täytyvät, täytyy olla tässä nyt keskiössä. Ja meidän täytyy varmistaa, että pystymme todella huolehtimaan Euroopan kansalaisten terveydestä. Peter Liise ja muut totesivat, että tässä ei ole kyse rahasta, vaan direktiivin teho, tehokasta täytäntöönpanosta. Eli käytetään tätä instrumenttia, joka meillä nyt jo on, ja otetaan siitä kaikki lisähyöty irti, mitä vain, mitä vain saadaan. Ja Euroopan, eurooppalaiset yrityksetkin voivat hyötyä siitä. Ja lopuksi toteaisin vielä, että haluaisin ilmaista kiitokseni Maria Krapinille varjoesittelijänä IMKO-valiokunnasta ja kiitoksia myös muille varjoesittelijöille heidän erinomaisesta työstä. Kiitos. Kiitoksia. Tämä, äänest- äh, tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys on ihan piakkoin. Ja sitten vaihdetaankin komission jäsentä. Ja sitten Bonafeen mietintö. Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset. Bonafé, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää kiittää varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä tässä tärkeässä keskustelussa, jota on käyty kuukausien ajan. Lähtisin liikkeelle siitä seikasta, että 2017 vuonna vettä on käytetty noin 6000 kuutiokilometriä ja ajatellaan, että se voitaisiin tämän vuoden, vuoden vuosisadan loppuun mennessä tuplata se määrä. Ja se tarkoittaa sitä, että veden hankinta ja veden ö, käyttö ympäristö on aihe, josta käydään kovaa kilpailua. Se vaikuttaa talouteen ja ekosysteemeihin, joista nämä yhteisöt ovat riippuvaisia. Yhtäältä siis kysyntä kasvaa ja toisaalta sitten taas ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ovat yhä selkeämpiä. Ja se saa aikaan sen tilanteen, että on mahdollista, että kuivuus lisääntyy. Ja senpä takia tämä, tämän takia juuri on tärkeää voida hallinnoida vesivaroja asianmukaisesti. Vesivarat ovat arvokka, arvokas luonnonvara, mutta hyvin niukka vara. Eurooppa ei ole kuiva maanosa, mutta ainakin puolet eurooppalaisista tai Euroopan unionin kansalaisista ovat huolestuneita veden saatavuudesta. Veden niukkuus on ilmiö, joka koskee jo tänä päivänä ainakin 11 prosenttia Euroopan väestöstä ja 17, 17 prosenttia Euroopan pinta-alasta. 1980 vuodesta lähtien eh, kuivuuskaudet ovat lisääntyneet ja ne ovat aiheuttaneet noin 100 miljardin euron eh, suuruiset eh, tappiot viimeisen 30 vuoden aikana. Taloudet ovat yhä riippuvaisempia vedestä ja tämä käy selville myöskin komission vaikutusarviosta. Italiassa pelkästään 2 miljardia euroa tappioita on jouduttu kärsimään veden puutteen takia maatalousalalla. Veden niukkuus ei vaikuta pelkästään tiettyihin Etelä-Euroopan alueisiin, vaan se on huolenaihe koko Euroopan unionin alueella. Meidän tehtävänämme on löytää asianmukaisia ratkaisuja Euroopan tasolla, jotta voitaisiin pitää kansalaisten hyvinvointitaso korkealla ja säilyttää ympäristön tila. Sen takia pitää hyödyntää Euroopan kehitysmallin mukaisia kiertotalouden periaatteita myöskin vesivaroihin. Ja tarvitaan myöskin spesifi lainsäädäntöväline, joka hyödyntää investointeja tällä sektorilla, joka on äärimmäisen tärkeä. On olemassa jo vesipuitedirektiivi, jossa mainitaan äh, yhdyskuntajätevesien käyttö lisävoimavarana vesiresurssien äh, takaamiseksi, mutta tarvitaan vielä tarkempia säädöksiä, jotta voitaisiin nämä aktiviteetit täysimääräisesti hyödyntää. Komission antamien tietojen mukaan 2000 2000 yhdyskuntajärjeveden kierrättäminen ja veden uudelleen käyttö voi saada aikaan valtavia säästöjä ja vesivarojen käytössä ja myöskin tehostaa niiden käyttöä moninkertaisesti. Myös komissio on sisällyttänyt toimintaohjelmiinsa kiertotalouden. Ja komission ehdotuksessa pyritään toteuttamaan kiertotalouden tavoitteet harmonisoiduin Euroopan tason säädöksin, jotta voitaisiin varmistaa, että sisämarkkinoille toimitetaan myytäväksi tehokkaasti tuotettuja tavaroita. On tärkeää, että hyödynnetään myöskin kansallista lainsäädäntöä ja siinä saatua kokemuksia esimerkiksi Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa näitä kokemuksia on saatu. Me parlamenttina olemme halunneet esittää tiettyjä tarkistuksia myöskin tähän lainsäädäntöehdotukseen. Erityisesti viittaan tässä määritelmiin, rooleihin ja eri toimijoiden tehtäviin ja myöskin riskinhallintaan. Ihan lyhyesti, jos käsittelisin tätä aihetta, nyt toteaisin, että katsoimme, että olisi tärkeää määrittää tarkemmin, mitä tarkoitetaan tietyillä yhdyskuntajäteveden alalla toimiviin toimijoihin, esimerkiksi käsittelylaitoksen toimittajan, toiminnanharjoittaja, kierrätyslaitoksen toiminnanharjoittaja, jakeluverkon toiminnanharjoittaja ja myöskin loppukäyttäjä. Ja myöskin uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukseen on otettu mukaan komission tietyt parametrit, joihin olemme halunneet lisätä salmonella parametrin kansalaisten terveyden takaamiseksi. Erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota tiedon levittämiseen, kansala- tietoisuuden lisäämiseen, jotta kansalaiset oppisivat, kuinka voidaan säästää veden käyttöä ja sillä tavoin voidaan myöskin varmistaa ja on varmistettava, että yhdyskuntajäteveden kierrättäminen ei vaaranna kansalaisten terveyttä. Olemme, olen varma, varma, että neuvostossa tämän ensimmäisen käsittelyn jälkeen parlamentissa löydetään yhteinen kanta asiaan ja tämän kauden aikana pystytään vielä tämä lainsäädäntöhanke hyväksymään. Kiitoksia. Sitten komission jäsen Vella, kolme minuuttia. Would like first and foremost. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää Simona Bonafeta ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä, jossa puhutaan vähimmäisvaatimuksista veden uudelleenkäytölle. Euroopan parlamentin työ on hyvin keskeistä, kun tätä tärkeää asiaa viedään eteenpäin tulevissa neuvotteluissa. Ja kuten Simon jo sanoi, vesi on arvokas resurssi. Se on välttämätöntä meille kaikille teollisuudessa, maataloudessa ja monissa muissa käytöissä. Se on kuitenkin yhä harvinaisempi resurssi. Ja tällä hetkellä kolmannes EUn alueesta kärsii jo vesistressistä ympäri vuoden. Viime vuoden kesällä nähtiin, että vesistressistä on tulossa huolenaihe monissa jäsenvaltioissa, myös niissä, jotka yleensä eivät ole joutuneet kärsimään veden puutteesta. Nämä ongelmat tulevat pahenemaan lähinnä ilmastonmuutoksen takia – Veden säästämisen ja veden tehokkaan käytön lisäksi veden uudelleenkäyttö voi olla tärkeä tapa puuttua näihin ongelmiin. Myöskin kun ajatellaan yhdennettyä vesipolitiikkaa. Me haluamme varmistaa, että yhdyskuntajäteveden talteenotto ja puhdistus pidentää veden käyttöikää ja näin jätteestä voidaan tehdä resurssi. Ja näin voimme noudattaa kiertotalouden periaatteita, joita komissio vie eteenpäin. Tavoitteena on helpottaa veden käyttöä esimerkiksi kasteluun maataloudessa aina kun se on turvallista ja tarpeellista ja kustannustehokasta. Näin voidaan vähentää veden puutetta ja samalla suojelemme ympäristöä. Harmonisoidut minimistandardit helpottavat sitä, että sisämarkkinat toimivat hyvin maataloustuotteiden osalta ja näin luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan toimijoille ja teknologian tuottajille. Komissio kiittää parlamenttia sen sitoumuksesta ja nopeasta edistyksestä, jota on saatu aikaan. Ja komissio odottelee hedelmällistä keskustelua. Kiitos. Ja, Kiitoksia sitten edustaja Petiere, minuutti maatalousvaliokunnan nimissä gospođo predsjednice gospodine povjereniče cilj ovog zakonodavnog prijedloga. kiitos puhemies tämän lainsäädäntöehdotuksen tavoitteena on täyttää aukko eu lainsäädännössä. vesi on kaikkein arvokkain resurssimme luonnonvaramme ja sen käyttö lisääntyy jatkuvasti ihmisten toiminnan vuoksi ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Siitä syystä on tarpeen yhdistää yhdyskuntajäteveden käyttö monin eri poliittisiin linjauksiin liittyen muun muassa kiertotalouteen. Tämän veden uudelleenkäytön alueellista käyttöä ollaan nyt laajentamassa. Sitä voitaisiin käyttää muun muassa maataloudessa ja muilla aloilla. Maatalousvaliokunnan nimissä haluaisin muistuttaa teitä, että maanviljelijät joutuvat jo nyt noudattamaan hyvin tiukkoja sääntöjä, jotka tulevat elintarvikelainsäädännöstä. Ja tämän lainsäädännön pitäisi varmistaa, että maanviljelijöillä on saatavillaan tätä, saatavilla tätä kierrätettyä käytettyä vettä ilman lisäkustannuksia. Kiitos sitten Gambus. EPP e nimissä. Sí, muchas gracias, presidenta, señor comisari. En lugar quiero agradecer a la señora Bonafé Kiitoksia paljon. Ensimmäiseksi haluaisin kiittää tästä tehdystä työstä, esittelijää ja hyvästä yhteistyöstä myöskin varjoesitilojen välillä. Tämä asetus, josta tänään tai mä säädösjosta äänestetään tänään, ei ole pelkästään kestävän vesihallinnan edistämiseksi, vaan sillä pyritään edistämään myös kiertotaloutta, joka on uusi sektori. Vaikkakaan tässä ei puhuta muusta kuin oikeastaan... Hetkinen, tässä kun puuttui englannin tulkkaus, voisitteko aloittaa uudestaan? reglamento... Niin, vaikka asetuksessa todetaan, että tässä puhutaan pelkästään maatalouskäytöstä, niin pitäisi puhua myöskin laajemmin tästä aiheesta niin, että sitä sovellettaisiin muista sektoreista, joissa käytetään vettä paljon, esimerkiksi teollisuudessa. Ja tässä mielessä haluaisin ottaa esit esille live-ohjelman, joka koskee petrokemian alan äh, vedenkäyttöä Tarragonassa. Tällä tasolla Euroopan unionin pitäisi tehdä kehitystoimia ottaen huomioon sen, mitä komissio totesi, että arviot osoittavat, että 2030 jo puolet väestöstämme kärsii veden niukkuudesta. Ja senpä takia, vaikka tietyt jäsenvaltiot näyttävät ongelmattomilta, niin on tärkeää että neuvosto ymmärtää, että se, mikä koskee meitä etelä-eurooppalaisia tänä päivänä, vaikuttaa kaikkiin eurooppalaisiin tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa komission pitäisi uudistaa ja muokata tämänpäiväinen asetus sellaiseksi, että kerta kaikkiaan emme pelkästään, reagoisi ongelmaan niin kuin aina, vaan ennakoisimme sen ratkaisua jo etukäteen. Kiitoksia. Sitten sosialisten nimissä Aila Sender minuutti. Kiitoksia, puhemies. Ja haluaisin kiittää esittelijää Bonafeita. Hän on asiantuntija, kuten näkyy kiertotaloustekstissä. Ja nyt sitä puhutaan veden uudelleenkäytöstä. Eli todellakin meidän täytyy kiittää häntä kaikesta hänen viisaudestaan. Espanjassa on hyvin pitkä historia liittyen veden tarpeisiin. Me olemme maa, jossa eniten käytetään uudelleen vesiä, mutta tiedämme kyllä, kuinka hauras tämä tilanne on. Meidän pitää toimia joustavasti ja ottaa huomioon sen, että espanjalaiset vesialueet ovat hyvin erilaisia kuin muualla Euroopassa. Ja Haluamme kiittää Bonafeta siitä, että hän on käsitellyt juuri näitä tarpeita. Tästä tulee tärkeä väline. Me tarvitsemme tätä joustavuutta, mutta joka tapauksessa, Vella, me tarvitsemme myöskin saastuneen maaperän direktiiviä. Tällainen direktiivi tarvitaan Eurooppaan ja vesi, ongelma alkaa maaperästä ja milloin saamme tämän? Vella, kiitos. Yrittäkää pitäytyä annetussa puheajassa. Sitten Höittämä, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, kollegat. Tämä on tärkeä mietintö. Viime kesänäkin nähtiin, että veden saatavuus ei ole mikään itsestäänselvyys ja monissa EUn maissa oli kuivuusongelmia. Eli nyt täytyy katsoa vaihtoehtoja, miten esimerkiksi pohjavettä käytetään Kastelun Puhdistettuun jäteveden uudelleenkäyttö voi tässä olla tärkeää. 6,6 miljardia kuutiolitraa vettä saadaan lisään käyttöön, jos pystymme hyödyntämään puhdistettua likavettä. Ja meillä pitää olla hyvät kriteerit, kun ajatellaan turvallisuutta ja kansanterveyttä. Ja myöskin kestävyyden nimissä meidän täytyy katsoa, miten tätä vettä voidaan käyttää myöskin sähkön tuottamiseen. Ja tämä liittyy toisenkin asiaan. Tällä hetkellä on jäsenvaltioita, joissa käytetään puhdistettua jätevettä. Ja kun ajatellaan sisämarkkinoita, meillä pitää olla eurooppalaisia sääntöjä näissä asioissa. Tuotteet, joita jo nyt on tuotettu tällaisella vedellä, niitä on myöskin muiden jäsenvaltioiden supermarketeissa, joista tällaista jätevettä ei vielä käytetä. Meidän täytyy välttää ongelmia kansan terveyden ja vääristyneen kilpailun osalta, ja siksi meidän täytyy puuttua tähän asiaan Euroopan tasolla. Sitten Senra